Good morning everybody. My dear Hyvää huomenta, armon armaat kollegat. Uskon, että meillä nyt on tarpeeksi jäseniä paikalla, joten voimme aloittaa estyslistan käsittelyn. Ehkä nyt voisin painottaa sitä vielä, että tämä on aivan vihon viimeinen valiokuntamme kokous tällä vaalikaudella ja tämä on tärkeä päivä – Meillä on hyvin paljon äänestyksiä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä erästä asiasta toistamiseen, että aamukokouksen jälkeen heti tauon aluksi meillä on yhteiskuva valiokunnan jäsenistä. Ja illalla sitten kokouksen jälkeen menemme yhdessä juomaan lasillisen, jäähyväislasillisen. Nyt sitten kohtaan kuusi. Ilmasto tuntuu olevan täällä aivan kammottava ilma. Maatalon kovin kuuma ja hikistä. Toivottavasti ilmastointi saadaan kuntoon. Mutta kohta kuusi. Tämä on oikaisu. Annan saman tien puheenvuoron Avril Doylelle niin että voimme sitten äänestää asiasta yhteenotteeseen vain. This, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä korjaus asiakirja käsittelee kahta teknistä tarkistusta, jotka ovat juristilingmistien pyytämiä. Tarvitaan selvennystä kahteen kappaleeseen, kahteen artiklaan niin, että se on yhdenmukainen neuvoston eh, kanssa 11 eh, aassa halutaan mahdollistaa toisen ja kolmannen vaiheen ähm, pankkiluotot ja sitten selvennetään niin, että mitä tulee CDM-luottoihin, niin niihin sovelletaan samoja ehtoja kaikille. Tarkistus 24 alkuperäisessä direktiivissä ei minun mietinnössäni tässä otetaan tämä uudenlainen sääntelymenettely tarkistusmenettelyllä uusien luokkien hyväksyntään, niin me haluamme tätä parlamenttina. Tämä ei ole eksplisiittisesti tässä ETS-tarkastusmenettelyssä otettu mukaan, vaan tässä on tämä standardikomitologiamenettely. Eli sääntelymenettely tarkistuksella, aivan kuten näissä teksteissä, eli eli juristilingvistien kaksi teknistä tarkistusehdotusta ja puheenjohtaja ehdotan, että puollamme näitä tarkistuksia. Thank you very much, uh, Kiitoksia Avril. Tämä tuli aivan selväksi, joten äänestetään nyt sitten saman tien. Odotan vain pari sekuntia, että saat äänestyskortit ensin, koska meillä on koneäänestys edessämme. Ketkä ovat ehdotuksen puolesta? No, ei kun avataankin tämä koneäänestys. Puheenjohtaja korjaa. Äänestys alkaa. Tämä on aivan ensimmäinen äänestys, joten odottelen tässä hieman pidempään kuin yleensä. Everybody had voted? No? Oletko kaikki äänestäneet? Ai eivätkö? Tarvitaanko vielä aikaa? Selvä. Äänestys päättyy. Tulos näkyy tuossa ruudulla 40 puolesta ei vasta ääniä, eikä tyhjiä ääniä. Kiitoksia Avril. Siirtykäämme sitten seuraavan kohtaan 6a, jälleen oikaisu. Herra Grotte on esittelijä, mutta hän ei taida olla paikalla. Uskoakseni ongelmista ei ole mitään tietoa, joten voimme varmaan hyväksyä tämän oikaisun saman tien. Joten koneäänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta ei vasta ääniä eikä tyhjiä ääniä, joten hyväksytty. Nyt voimme siirtää sitten kohtaan seitsemän. Tämän laatia on professori Antonio Stracatellis. Haluaako hän mahdollisesti esittää puheenvuoron ennen äänestystä? Eikö? Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ei ole mitään syytä keskustella tästä kohdasta. Kiitoksia, herra professori. Pistäkääpä sitten äänestysluettelon ja korttine kuntoon, joten aloitamme tarkistuksesta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta 19 Rovarinsilta ja Itre 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 22 Rovasarvulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 23 gruppalta puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 24 trakatelisia muut puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoksi hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. kolme puolesta, 11 vastaan selkeästi hyväksytty. Itre 5 puolesta Tyhjä hyväksytty. Kai identistä 25-26 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ada muu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavan vedetty pois. 28 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Seuraava raukea. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Litra 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraava vedetty pois. Sitten kaksi ja 34 itre 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itre 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36. Siinä on Rova Riisten suullisen tarkastuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 10. Raukeaa, niinkö? Selvä. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Avril Doylelta puheenvuoro. Seuraavat kolme tarkistusta 38, 11 ja 39 liittyvät toisiinsa. Minun tarkistukseni ja Peterlen tarkistus raukeavaksi on merkitty, jos nämä edelliset hyväksytään. Minä haluaisin kyseenalaistaa tämän, nimittäin minusta ne ovat ihan yhteen sopivia molempien kanssa, joko 38 tai 11 kanssa. Ja siksi haluaisin, että tästä äänestettäisiin erikseen, erillään aivan kuin se täällä on. Ja sitten yksiköt voivat tarkistaa ja jos ongelmia tulee, niin sitten... Kyllä se käy. Kyllä sitä voidaan äänestää. Huolimatta siitä, mitä erilliset tar- tapahtuu, niin oikein yksikkö ja henkilöstö tarkistavat, ovatko on yhteensopiva 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Sitten 39 toiselta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 12 vastaan yksi tyhjä ääni hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta. Asia raukeaa, anteeksi. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. Seuraava raukea. Itre 12 sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jordansa kappaleisiin tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ytre yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten lau, mietintö luonnos näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta kuusi vastaan ei tyhjiä ääniä. päätöslauselma luonnos näin muutettuna puolesta. eli koneäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy 42 puolesta 7 vastaan ei tyhjiä ääniä, joten onnittelumini professori Trakatellisille. Joten siirtäkäämme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot ovat kyseessä. Esittelijä on paikalla. Haluaisiko hän mahdollisesti esittää lyhyen puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos. um... Hyvät kollegat, muutama viikko sitten me keskustelimme tarkistuksista, jotka olin esitellyt jo tähän luonnokseen. Sillä välin on tullut, on käyty trilogi neuvoston kanssa, tuli neljä neljä työkokousta, kolme virallista trilogiaa. Ne eivät ole helppoja neuvotteluja neuvoston kanssa useaan otteeseen. Keskusteltiin eikä päästy sopuun. Keskustelua käytiin sen jälkeen Koreperissä ja, ja Tsekin puheenjohtajuus ei ole sitten ottanut yhteystä Koreperiin, eli ö, varjoesittelijä muodostivat todellisen rintaman. Ja haluan tässä kiittää kiittää heidän yhteistyöstään ja tuloksina voidaan sanoa, että meillä on tässä pakettina 40 tarkistusta, kompromissitarkistuksia. Aikamoinen paketti on yksi tarkistus, jonka herra Egi on esittänyt. Kom- kom- poliittinen kompromissiin pääsimme siitä sopuun neuvoston kanssa tällä tavoilla. Me pystymme pelastamaan tärkeimmät elementit ensimmäisessä käsittelyssä. Me myös seurasimme tarkasti, että tämä luonnos on yhteneväinen, yhteneväinen muiden suurten asetusten kanssa, kun on kyse kestävästä käytöstä ja kun on kyse näiden tuotteiden markkinoinnista. Me olemme myös ottaneet huomioon uuden asetuksen, joka on jossa puhutaan tilastojen käytöstä, on päästy neuvoston kanssa sopuun ja myös komission kanssa sopuun tässä. Jos komissio tekee uuden esityksen, niin silloin komissio voi seurausvaikutusten vaikutuksesta tehdyn tutkimuksen jälkeen voi tehdä uuden ehdotuksen hyväksyttäväksi. Ja sen takia minä olen erittäin iloinen siitä, että voin puoltaa tätä kompromissiesitystä, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki poliittiset ryhmät. Tällä tavalla me olemme todella päässeet lainsäädäntötyössä tien päähän. Ja täysistöäänestyksen jälkeen tästä voisi tulla todellista lainsäädäntöä, todellista todellisuutta. Äänestetään huhtikuussa viimeistään toukokuussa. Kiitoksia paljon. Toivottavasti varjoesittelijät nyt eivät halua enää puheenvuoroa, niitä voisimme mennä suoraan äänestykseen pikemminkin. Kuten esittäjä totesi, meillä on 40 kompromiss- kompromissitarkistusta, joista on määrä äänestää yhtenä ryhmänä. Kuka on näiden tarkistusten kompromissitarkistusten puolesta? Koko blokki. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Joten seuraavaksi Seuraava blokki raukeen, sitten loppuäänestys koneäänestyksenä koko suositusluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja odottelen, että Weisgerbergin ennättää äänestää. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta, yksi tyhjä, ei vastaania onnitteluni esittelijälle ja muille, jotka ovat mukana näissä talkoissa. Thank you. Now let me move. Sitten seuraavaksi siirrymme varmaan tärkeimpään ja vaikeimpaan tämän päivän estyslistan kohtaan potilas oikeudet rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Aluksi esittelijä John Bowis saa puheenvuoron lyhyt kommentti teiltä. Aivan lyhyesti vain. Tietenkin voitte valita pitkän version tai lyhyen version, mutta tänään varmaan kaikki haluat lyhyen version. Matka on ollut kovin pitkä ja kivinen tämän aiheen suhteen. Valiokunta tarkasteli potilaiden liikkuvuutta vuotta, muistaakseni kolme vuotta sitten, ehkä enemmänkin. Silloin se saatiin täysistuntoon ja nyt tarkastellaan seuraamuksia, joita on aiheutunut oikeudellisista menettelyistä, joita on viety yhteisöjen tuomioistuimen eteen. Haluaisimme oikeusvarmuutta luoda lisää. Lisäksi menettelytapoihin selkeyttä. Sen vuoksi olemme tehneet ehdotuksemme. Toivottavasti olemme onnistuneet parantamaan komission asiakirjaa. Toteasin, että olemme kaiken aikaa olleet jatkuvasti yhteydessä komission ja neuvoston suuntaan, puheenjohtajamaan suuntaan sekä Ranskan että sitten Tsekin puheenjohtajakaudella. Yhteistyötä on tehty jatkuvasti ja olen erittäin kiitollinen siitä, että miltei kaikki terveysasiasta vastaavat jäsenvaltion edustajat olleet minun yhteydessä ja monia vierailujakin on tehty minun toimistooni. Tämä on hienoa, koska Osittain meidän tehtävänämme on tehdä sellainen ehdotus, joka vastaa sekä parlamentin että jäsenvaltioiden tarpeisiin ja odotuksiin. Toiseksi, huolimatta siitä, miten äänestyksessä käy, voin jo etukäteen ennen äänestystä todeta, että olen lämpimästi kiitollisuuden velassa kollegoilleni tässä valiokunnassa. Teille itsellenekin, puheenjohtaja, olen kiitollinen teidän tekemästänne työstä. Ymmärrätte varmaan, mikäli ennen muuta olen kiitollinen varjoesittelijöille jotka ovat äh, taistelleet äh, päästäkseen tavoitteeseen ja he ovat ottaneet huomioon erinäiset tarpeet, joita heidän omillakin kollegoillaan on heidän omassa ryhmässään, mutta siitä huolimatta ovat ainoita avomielisiä myöskin muiden ryhmien edustajien näkemysten suhteen. Olen erittäin kiitollinen niistä erittäin myönteisistä ajatuksista ja ehdotuksista, joita on esitetty, ja parlamentin ulkopuolellakin olevat henkilöt ovat antaneet oman panoksensa keskusteluun. Erityisesti haluaisin kiittää vielä omaa henkilökuntaani, joka on tehnyt valtavasti töitä. Niilille ja Markille kiitokset. Ja myöskin varjoesittelijöiden työntekijöitä, ja myöskin lausuntojen laatijat ja heidän työntekijänsä ansaitsevat kiitokset. Usein aliarvioimme sitä taakkaa, joka koituu avustajiemme kannettavaksi. Tänä päivänä haluaisin kiittää heitä siksi aivan erityisesti. Let, let me, let me not drown out the, uh... ja, ja varsinkin avustajamme ansaitsevat kiitokset ja myöskin ryhmän työntekijät, varsinkin Geraldine minun ryhmästäni ansaitsee kiitokset, koska hän auttoi asian eteenpäin viemisessä. Ja kiitoksia myöskin kaikille neuvonantajille, jotka ovat toimineet usein kuliseissa, mutta joskus jopa näkyvästi. Ja vielä erityiskiitokset yhdelle naishenkilölle, joka on teknisesti jo poistunut keskuudestamme, mutta siitä huolimatta hän on tehnyt töitä vielä toimikautensa päättymisen jälkeenkin. Hänen pitäisi istua tuolla edessä. Hän tulee, istuukin tuolla edessämme. Nyt sitten äänestyssormet puhuvat puolestaan. Kiitokset. Varastit sanat suustani. Halusin erityisesti kiittää Virpiä ja korostaa, että hän tosiaan on lähdössä valiokuntamme palveluksesta. Ehkäpä Tämä vaikea äänestys loppujen lopuksi on keinomme sanoa kiitokset hänelle koko valiokunnan puolesta. Kiitän. And be, before we jump to the vote, uh... Ennen kuin sitten ryhdymme äänestämään, muutama sananen siitä tiedämme, kuinka vaikea toimivaltataistelu tässä oli ja kuinka vaikea tekstin laatiminen oli. Olemme nyt tiivistetyn yhteistyön puitteissa artikla 47 myötä ja siksi mietintöön tullaan ottamaan se työllisyysvaliokunnasta 50, 56, 55, 56, 64, 65, 66, IMKO-valiokunnasta 8, 10 ja 11 tarkistukset tullaan hyväksymään tekstin. Eli 8, 10 ja 11 eivät ole yhteensopivia muutamien ympäristövaliokunnan tarkistusten kanssa, eli 110 ja 130, josta poistettaisiin tämä perusteluosa lause IMKON lausunnosta. Muilta osin voimme sitten äänestää tämän listan mukaisesti. Kiitos ymmärryksestänne. Tämä oli hyvin vaikea, monimutkainen menettely minulle, ja minä tosiaan päätän vain niistä tarkistuksista, jotka eivät vaikuta tämän koko mietinnön sisäiseen punaisen lankaan ja johtoajatuksiin. Tarkistuksella 42, 42, 43, 44 yhdessä, jolla halutaan poistaa ehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49, who's in favor? 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 sekä naisten asioiden valiokunta identtinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51-52 identiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy 22 puolesta 30 vastaan. Tämä on hylätty. Identtiset 45, ITRE 1, Juri 1 puolesta vastaan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 Näin ollen päätimme lyhyestä versiosta, kuten John Bowis sanoi, voimme siis siirtyä nyt hiukan eteenpäin. Tämä löytyy sivulta seitsemän. Äänestytän nyt Daalin ja Blocklandin tarkistuksesta. Roba Daal ja herra Blockland 12, 15, 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 vasta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä 217 ja 218 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. The vote is open. Äänestys alkaa. ja päättyy. 24 puolesta 29 vastaan. Tämä on hylätty. 219 yhdeksäntoista puolesta vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. Identtiset 220, 221 ja 224 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten meillä on identtiset 222, Emple 29 ja Ekon 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 27 vastaan. Se on hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 50 in favor, no one against. Ei ketään vastaan, 50 puolesta, neljä tyhjää. Todennäköisesti tämä T-tarjoilu sekoitti minut laskuissa, niin tämähän oli aivan selvä, selvä ratkaisu. 226 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kaksi identtistä, 227 ja 228, itse asiassa kolme ja employment 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seuraavaa raukeaa. Sitten Ekon 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt voimme siirtyä seuraavaksi seuraavalle sivulle tarkistukseen. Ja tästä äänestetäänkin myöhemmin, eli 238 Bowes ja 239 Ferreira Vegno puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 241 Herra Zeber puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Raukeaa, koska kompromissi hyväksyttiin. Sitten IMKO 24. Tämä löytyy sivultani 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys päättyy. Puolesta 22, vastaan 33. Tämä on hylätty. Sitten Empla 34 puolesta vastaan Sama tilanne, mutta varmistetaan vielä sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy puolesta 25 vastaan 32. Se on hylätty. Sitten minulla on identtisiä 255, 256, 257, 258, ITRE 11, FEM 13 puolesta. Ja vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeaa. 261 ja 262 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 263. Turmes Aukken. Pu- raukeaa myöskin. 264. Sornosa Martinez ja Ajala Sender puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265. Sinät puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme identtistä 266, 267 ja Imoko 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi kahdeksan Estrella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 Estrella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 271-275 ja niin, 275 asti identtisinä äänestetään kaikki yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä 278 ja itre 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 3 identistä 279, Ekon 12 ja Empla 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 Weisgerber Ulmer puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 ja IMKO 26 identtiset puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti tämä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 24 puolesta 30 vastaan. Tämä on hylätty. 282 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 284 ja IMKO 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 286 ja IMKO 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 285 ja IMKO 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kahdeksan seitsemän, kaksi kahdeksan kahdeksan. Jaa, tämä olikin osa edellistä äänestystä identtisinä edellisten kahden kanssa, eli siitä on jo äänestetty ja on hyväksytty. Seuraavaksi 289 ja 290 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä m 38291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. 292 Bowis sähköisesti. Äänestys nyt päättyy. 44 puolesta, 7 vastaan. Tämä on selkeästi hyväksytty. 293. Se raukeaa raukeavat seuraavatkin. Hypätään sitten artikla 4 kohta 1 aahan 300 Sornosa Martínez puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 301 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 ja itre 13 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 35 vastaan hylätty. Okay. Yeah, I put to the vote next. Äänestän seuraavaksi tarkistuksesta 305, joka on osittain katettujen kompromississa 5, mutta sen loppuosasta täytyy silti tarkistaa. äänestää. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 5. Sitten 303 Itre 14. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. tervetullut hengähdystauko. Hetkinen vain, hyppäämme sivulle 25, ainakin minun mapissani. Varovasti, varovasti. Meillä on tässä aikaa, joten voimme ihan hitaasti käännellä näitä sivuja, että pääsemme sivulle 25 ja seuraavaan tarkistukseen, joka on 361 joka on sattumoisen identtinen IMCO 35 kanssa. Tämä siis tulisi johdantoosaan kappaleeksi, niin kuin äänestysluottos lukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. IMCO 35 samalla sivulla puolesta, vastaan, E, Inko 35, 7. Kerran vielä puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 26 vastaan hyväksytty. Ekon 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 366 tarkistus, koska käsiä ei oikein noussut. Äänestys päättyy. Aivan selvä juttu, 48 puolesta 7 vastaan. Yksi tyhjä, selkeästi hyväksytty. Sitten identtiset tarkistuksia 367, 68, 69 ja 370 ja itre 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 371 kodeäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Sitten IMKO 36 oli siis kyseessä. Äänestys päästyy 26 puolesta 28 vastaan hylätty. kaksi. Kyllä siitä täytyy äänestää ja 373 on, on identtinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme seitsemän neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 ja työllisyysvaliokunnan 49 ja Ekon 15 not identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti 378. Äänestys päättyy. 26 puolesta 30 vastaan hylätty. 379 McKeveniltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava raukeaa. Seuraava oli katsottuna kompromissilla ja pari seuraavaa sivuakin, joten mennään sivulle 29. Siellä puolivälissä on ITRE 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 33 minun papereissani on tarkistus 417 artiklaan 6, 3a uusi. Ovatko kaikki nyt tietoisia siinä, missä mennään? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. sivulla 35 puolestaan on tarkistus 425 Brebolsilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavan on 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavat kaksi 2 otetaan suoraan mukaan, niin kuin totesinkin, ITRE 22 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 427, 28, 29 ja ITRE 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434, 435 pyrkivät poistamaan artiklan 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 438 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä sitten 436 ja Inko 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 57 puolista vastaan. Tyhjää hylätty. Artke 7, kohta 1a uusi, tarkistus 431 Yhdeksän sinutilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukea. Joten 442 kruupalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identistä, 18 ja IMKO 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt hypätään eteenpäin. Sivulle 40 minun tapauksessani tarkistus 467. Teillä on sivulla 39. 4, 6, 7. Tarkistus artiklan 8 kohta 2 ihan uusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten sivulle 42, 481, Turmisilta ja Aukenilta, artikla 8, 3a uusi on kyseessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavalla sivulla sitten, sivulla 43, on tarkistus. Tarkistus, joka on suoraan otettu mukaan, eikä tarvitse sitten FEM 51 äänestääkään, joten hypätään vielä eteenpäin sivulle 44 tarkistukseen 445, 446, tarkistus, jonka on Rova Ferreiralta ja muilta puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. This. The vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta 29 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 494 Fienleriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Now please let me check. Nyt tarkistetaan raukeaa seuraava tarkistus vai ei. Okay, it falls. So we can move. Se raukesi, joten sitten kaksi identistä 495 ja ITRE 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava 22 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa joten voisimme siirtyä artiklan 8 kohtaan 5a, 5b, 5c uusi. Ensimmäinen tarkoitus on 497 Julia Hedgiltä puolesta vastaan tyhjää ylätty. 498 Guterres Cortinisilta puolesta vastaan tyhjää ylätty. Seuraavat kaksi ovat identtisiä 499 ja Itria 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kodellisesti. Neljä yhdeksän yhdeksän ja Itre 31 koneäänestys. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 23 vastaan, hyväksytty. Seuraava raukeaa. Joten 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli identtinen it 32 kanssa. Sitten IMKO 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä sitten 502 ja ITRE 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 67. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti työllisyysvaliokunnan 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 32 vastaan. Hylätty. 504 ja IMKE, IMKO 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. ja IMKO 49 äänestys päättyy. 33 puolesta 20 vastaan hyväksytty. viisi IMKO 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä ei, kun vain yksi ekon 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 511 ja ITRE 33 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme identtistä 509, 510 ja Ekon 22, Empl 68, 512 siis, Van Nielsterroy. Roy. Jaha, anteeksi, minä hyppäsinkin yhden tarkistuksen yli. Seuraavaksi 508 Ferreira V. Fergnod. Se on se, jossa on ykkönen nyt sulkeissa. 508 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Nyt sitten kolme identtistä 512, Emple 68, Ekon 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Westlund puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavalla sivulla artikla 9, kappale 2a, uusi 17, Westlund puolesta vastaan tyhjää hylätty. 518 ja 519 identtiset puolesta vastaan tyhjää Hylä, hyväksytty. Kaksi seuraavaa sitten raukeavat. Ja sitäkin seuraava. 522 ei äänestetä, se on sisällöltään identtinen. Siispä seuraava on 525 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minun versiossani siirryn sivulle 48 keskipaikkeille sivua Gutierrez 538, Gutierrez Cortines 538 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 541 puolesta 539 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 45 puolesta, 7 vastaan. Pahoittelen, onko tässä jo väsymystä vai joku erilainen tilanne kuin aikaisemmin. 539 on selkein äänin hyväksytty. 541 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. ja päättyy 24 puolesta 27 vastaan. Se on hylätty. Kaksi identtistä 540 ja 508 suluissa nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 24 ja IMKO 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 543 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 544 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Minun versiossani sivu 50, IMKO 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samalla sivulla Emple 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se sähköisesti. Nimittäin se ehkä on hyväksytty, mutta tarkistetaan siis. Emple 75 sähköisesti äänestys alkaa. Artikla 10, kappale 2a, uusi. Onko tämä nyt selvä asia, mistä äänestetään? Tarkistusäänestys siis. Emple 75, äänestys on päättynyt. Puoltoääniä 32, vastaääniä 19. Se on hyväksytty. 554 keivän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 555 raukeaa. 556 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 557 hedgi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uh, niin tämä oli identtinen juuri viiden kanssa seuraavalla sivulla, jotenka siitä ikään kuin jo äänestettiin. Täytyykö sitä kuitenkin äänestää? Siis päinvastoin. Aivan. Äänestytetään nyt sitten juuri viidestä puolesta. Ja vastaan tyhjää. Se on hylätty. 558 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 30 vastaan. Tämä on hylätty. Juri 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 12. 559 Rova Krupa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 562 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistetaan siis 562 Rova Ferreiran esitystä. Äänestys päättyy. 20 puolesta 34 vastaan. Tämä on hylätty. 560 Rova Corbey puolesta vastaan. Tyhjää. Se on luulakseni hylätty, ehkä sama tilanne kuin edellisessä, mutta tarkistetaan sähköisesti. Tarkistamme 560. Äänestys päättyy. 21 puolesta 33 vastaan. Tämä on hylätty. Kolme identtistä 561, Emple 77, Ekon 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 563 ja Imko 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätään sivujen yli ja mennään sivulle 55. Artikla 12, kappale 2, A, uusi. Ensimmäinen on 595, kappale 3, siis intropara puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 594 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 596 Ulmer puolesta vastaan tyhjää hylätty. 597 puolesta vastaan tyhjää hylätty. menemme sivulle 60, artikla 15, kappale 1, 6, 4, 6, Weisgerber Ulmer puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 6, 4, 7 ja Emple 98 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. 29 puolesta 24 vastaan. Se on hyväksytty. 648 Ferreira puolesta vastaan tyhjää hylätty. 649 Peter Liise puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6.50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 651 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 652 puolesta vastaan tyhjää. Se on varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan se sähköisesti. Onko äänestetty? 27 puolesta 25 vastaan. Se on hyväksytty. 653 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 653 äänestys alkaa. Ja päättyy 23 puolesta 33 vastaan. Se on hylätty. Kolme identtistä 654, ITRE 38, 655 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Emple 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 32 vastaan. Se on hylätty. Emple 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Enemmistö. 656. Weisgerber Ulmer puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 660 va- puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 661 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 659 raukeaa, kyllä. 657 myöskin. 661. Niin siitä on jo äänestetty, mutta, mutta voisin 661 Andrejevs vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 30 puolesta 24 vastaan se on hyväksytty. Kaksi seuraavaa sitten raukeavat. 662 Broppels puolesta vastaan Tarkistetaan tämäkin sähköisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. Puolesta 2034 vastaan. Tämä on hylätty. Kolme seuraavaa ovat identtiset. 663, 657, 658, IMIKI 69 myöskin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, next falls. Three identical. Seuraava raukeaa. Sitten tulee kolme identtistä. 34664 ja ITRE 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665. 665 puolesta vastaan tyhjää. 666 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 667 puolesta vastaan. No tarkistetaanpa 667. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy 31 vastaan 24 puolesta. Se on hylätty. 668 ja IMKO 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 669 Turmes Aukken puolesta vastaan tyhjää hylätty. 670 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 1671 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä 672, 673 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 674, Emple 97. Jaha, työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minulla on siis suullinen tarkistus. Komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa voivat määritellä raja-alueella mahdollisuuden analysoida ja arvioida rajat ylittävää yhteistyötä. Yeah, yeah. It's already in, in your files. You... Niin tämähän on jo teidän papereissanne ihan kirjallisestikin. Se on suullinen tarkistus EPP-ryhmältä artikla 15a uusi 674 ja Emplö 97 sekä Ekon 28. Onko tämä nyt ihan selvä asia puolesta sitten? Vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 675 ja Itra 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli selkeästi hylätty, aivan absoluuttisen selkeästi hylätty. Herra Fjellner oli ainoa, joka sitä puolsi. Tämä oli todella kielellinen lapsus. Pahoittelen. 676 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. 24 puolesta, 29 vastaan. Se on hylätty. Broken. ah, oh, okay. So, it's the outcome of the last year. Okay. So next vote. Seuraavaksi Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa, sitten seuraava raukeaa, sitten 6, 7, 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6, 7, 9. Äänestys päättyy 22 puolesta 31 vastaan. Se on hylätty. 680 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 681 Andre Verps puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Employment raukeaa, seuraavakin raukeaa, IMKO 79 puolesta. Vastaan tyhjää Hylätty. Seuraavakin raukeaa niin, että voimme sitten hypätä muutaman sivun yli. Sivulle 64, artikla 18, kappale 1. Tarkistus Employment 102 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy puolesta 23 vastaan 29. Se on hylätty. Imko 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Emplö 103 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 698 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identistä 699 employment 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 700 Ferreira puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 31 vastaan. Se on hylätty. 701 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 702 puolesta vastaan tyhjää Täällä on vain vähän käsiä ylhäällä. Sähköisesti nyt tarkistetaan. 702. Äänestys päättyy. 34 puolesta 22 vastaan. Se on hyväksytty. IMKO 80 suullisella tarkistuksella esittelijältä. Se on jo teidän papereissanne puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. IMKO 81 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 39 vastaan. Se on hylätty selkeästi. 703 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 704, Emple 105, Ekon 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 705 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tullaan johdantousan kappaleisiin. 53 puolesta. Ai, työjärjestys. Herra Puheenjohtaja, minä lähetin kyllä teille sähköposti, mutta ehkä minun täytyy vielä selventää. Täällä on jotakin tarkistuksia juuritason kappaleisiin, joita olen tehnyt yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Olen keskustellut niistä esittelijän kanssa, eikä mitään ristiriitaisuuksia näihin pitäisi riittyä. Tarkistus 60 määrä vetää pois ja 87, sen toinen osa on määrä vetää pois niin ikään. Toinen osa alkaa saksan kielellä sanoilla ehdotetaan jäsenvaltioille niin poispäin, päin, niin poispäin. Jätin tämän kyllä kirjallisesti, mutta sihteeristö totesi, että minun kannattaisi ehkä siitä huolimatta sen mainita. Eli 87 toinen osa on vedetty pois. Yeah, okay, I hope that I, that I caught translation. Toivottavasti sain nyt tämän käännöksen ihan oikein korviini. Eli tämä on kirjallisestikin lähetetty jo meille. Kyllä, kyllä, mutta se on jo äänestyslistalla niin, että hyppäämme näiden kohtien yli sitten vain. Yes. Okay. Okay. Okay. So, let me move to recitals. Thank you. Kiitos Peter Liise. Johdanto-osa 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Se on varmaan hylätty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkanee. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 32 vastaan. Se on hylätty. Seuraava on vedetty pois. Imko 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Emple 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. koska näin, että Chris Davis puolsi ja äänesti vastaan samaan aikaan niin, että äänestys päättyy nyt. 20 puolesta 35 vastaan nyt, se on selkeämpi, se on hylätty. Employment 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Employment 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2, johdanto-osan kappale 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Ekon kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emplö 4 kautta 5, 4 ja 5 siis, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Employment 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan varmist- varmuuden vuoksi. The vote is closed. 25, 25 puolesta 30 vastaan se on hylätty samalla enemmistöllä. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. Employment 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Employment 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 osa, kohta kohdalta puolesta ensimmäisen osan puolesta äänet nyt. Ja vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. First part of amendment six. Ensimmäinen osa tarkistaa 65 ja IMCO 2 ovat muuten identtiset Äänestys päättyy. 34 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämä toinen osa vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 31 vastaan hylätty. FEM 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. IMKO 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan IMKO 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 40 vastaan selkeästi hylätty. 66 Leotardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijätä tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea sitten tyrsivalikunnan 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 liotardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunnan 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identistä 69 ja 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi identtistä 71 ja imko 4 puolesta vastaan. 71 ja imko 4 siis. Raukisiko se? No, minun listassa lukee, että se raukee, mikä oli 69 hyväksyttiin ja 69 hyväksyttiin. No, sitten se raukesi. Seuraavan kielen tarkistuissa, joten siirrymme tarkistetaan nyt, mihinkä me siirrymme. Mikä on seuraava tarkistus? Onkohan se ITRE 2 mahdollisesti? ITRE 2. Johdatus kappaleeseen 9. Eikö? Kyllä, onko se nyt aivan selvä? Tämä on sivulla 68 minun papereissani. Aiemmat tarkistukset raukesivat, joten menemme yritysakapäisen 9 itre 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 34 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Sitten 76 täysäniltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvalikunnan 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77. Siellä on esittelijältä suuren tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja FEM 4 sitten raukeavatta, seuraavakin ja sitä seuraavat. Kahdeksankymmentäneljä tarkistus sitten seuraavana Sinotilta. 84, joka on identtinen 85 kanssa, joka on Lyotardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 esittelijältä puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kolme edellisestä tarkistuksesta 26 IMKO 6 ja 27 Nämä liittyvät tähän Peter Liisen mainitseman asian 87 tarkoitus loppuosa on vedetty pois, joten äänestämme 86 inko 6 ja loppuosa. Joten puolesta äänet vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa. 95 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 sinutilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Fem 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Fem 6 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. FEM 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 34 vastaan hylätty. FEM 7 puolesta vastaan. Kädet eivät oikein nouse. FEM 7 vielä kerran puolesta vastaan. Tyhjää hyväksyt. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tylsys 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Identiteetti 105, 106, 107, 108 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukea, joten sitten 109 liotardilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraava raukeaa. Kuten sanoin heti alussa, sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys kuusitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan työllisyys 16. Äänestys päättyy. 28 puolesta 26 vastaan. Hyväksytty. Nippanappa. Joten Seuraavat kaksi identtistä on otettu jo mukaan. Säännön 47 mukaisesti. 113 tarkistus sitten McHavenilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 114. No, tarkistetaan vielä 113. Rova McAvenilta Äänestys päättyy 23 puolesta 30 vastaan ylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme identtistä 116, 17 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 raukea, ikon neljä niin ikään. Seuraavat kaksi on otettu jo mukaan suoraan. 1, 2, 5. Tarkistus. Tässä lukee, että mikäli se hyväksytään, sitä pidetään lisää johdotosan kappaleena, joka otetaan suoraan, johdetaan suoraan mukaan Inko 10, eli 1, 2, 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. seuraavaan liittyy sääntö 47, 1, 2, 4, ittare 3 sitten seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 identistä 1, 2, 7 ja työllisyys 17 puolesta vastaan. Anteeksi, nehän raukisivat. Joten siirrytään seuraavaan, joka on 128 ja 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta 129 ja 128, vai niinkö? No, tarkistetaan sitten koneellisesti. Tarkistetaan kaksi identtistä tarkistusta, 128 ja 129. Tuliko tämä nyt selväksi? Tämä tulee johdantosan kappaleeseen 26. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta ja 30 vastaan. Minä olen aivan oikeassa. Hylätty mikä hylätty. 130 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 131 ja 132 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraava. ITRE 4 seuraavana, koska edellinen on otettu suoraan mukaan. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Seuraava on otettu suoraan mukaan säännön 47 mukaisesti, joten 134 tarkistus sitten puolesta Yksi, kolme, neljä, puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi, kolme, viisi, puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi, kolme, kuusi, puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Fem yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa. Tarkistetaan 138. Ai se raukisi. Joten IMKO 12 sitten. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 tarkistetaan, mikä sen tilanne on. Hetkinen vain. Seuraava raukeaa. Joten tarkistus 141 Weisgerberiltä puolesta vastaan tyhjää hylät. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä sitten ja 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta. Ai se raukisi seuraavakin, joten sitten kaksi identtistä 145 ja 146 johdantosakappaleen 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty työllisyysvaliokunnan 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty, 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavasta sitä myöhemmin, joten 157 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunnan 20 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 20 työllisyysvaliokunnalta. The vote is closed. Äänestys päättyy 32 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 158 puolesta raukeako se? Tämä lukee väärin, että 158 raukesi, koska työllisyysvaliokunnan 20 hyväksyttiin. Joten IMKO 13 seuraavana puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 160 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Työllisyysvaliokunnan 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta, ei kun anteeksi, se raukesi. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Uskon, että se hylättiin 156 nimittäin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Seuraava raukea, joten 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan Tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 12 sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 popalta johtokappaleeseen 39a uusi. Eikö niin? No, äänestetään. Kuka on puolesta? 172 kaksi. Juu, uusi johdatuksen kappale 39a uusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, seitsemän, kolme ja imko 17 identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 30 vastaan hylätty. 174 Vaiskel Gerberiltä ja Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 ja Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 ja 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, ei kun seuraava raukesi. Yksi, seitsemän, yhdeksän. Rova Kroostikilta ja Itre Viitonen. Eikö se olekin Viitonen? Nyt täytyy tarkistaa, koska viitonen ja kuutonen on nyt pistetty yhteen. Se on siis ITRE 5. 179 ja ITRE 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 Weberiltä suosilla tarkistuksella höystettynä. Esittelijä on sen suullisen tarkistuksen tehnyt, se on IMKO 19 kanssa identtinen, eikös niin? ja suullinen tarkistus on jaettu teille kirjaisesti puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä ei ole mitään järkeä, koska ITRE Viitonen hyväksyttiin tästä syystä 180 ja IMKO 19 raukeavat. Ihan vain selvennykseksi. Joten siirrymme 181 ja 182 Vaiske Gerberiltä ja McKavenilta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme identtistä, 183, ITRE 6 ja tylsyys 23 puolesta. Ei kun ne raukisivat. Joskus menen hieman asioiden edelle. Seuraava raukea niin ikään ja sitäkin seuraava ja vielä sitäkin seuraava, joten siirrymme viimeiseen johdantosan kappaleeseen 46a ja b ja Bowisin tarkistukseen 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 24 vastaan selkeästi hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin. Täällä onkin varjoesittelijän Rod Berentin työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia. Anteeksi, että joudun pyytämään puheenvuoroa. Luulin, että loppuäänestys olisi yksinkertaisempi Siksi haluaisin tässä nyt keskeyttää istunnon viideksi minuutiksi. Yeah, yeah, uh, me as a chairman, I agree it... Puheenjohtajan tämä sopii, koska tämä oli erittäin vaikea äänestys. Mutta <clears throat> pyytäisin, että korkeintaan viisi minuuttia vain pidetään tässä luppuaikaa.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 puheenjohtaja. Tämä on aika epätavallinen menettely. Ja vielä viimeinen kokous ennen vaalitaukoa. Pahoittelen, että poliittinen ryhmäni joutuu nyt äänestämään tyhjää. Halusin äänestää toisella tavalla, mutta nyt kaksi pääasiallista kohtaa. Oikeusperustan mukaan ottaminen 152 ja sitten artikla 83 Nämä ovat todella niitä punaisia lankoja poliittiselle ryhmälle, niin lisäksi muutamia muita tarkistuksia ei ole tuettu. Eli minä en pysty perustelemaan tätä poliittiselle ryhmälle, niin joudun oman ryhmäni puolestani niin henkilökohtaisesti pahoittelen asiaa kovasti. Kiitos, tämä oli selkeä kannanotto asiassa. Nyt siis loppuäänestys sähkeisesti Tämä luonnosesitys muutettuna tarkistuksilla. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki varmasti äänestäneet? Oletteko äänestäneet? Näin ei näytä olevan vielä, ainakaan sähköisesti. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 31 puolesta, kolme vastaan ja 19 tyhjää ääntä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestykseen. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Voimme päättää äänestyksen. 31 puolesta, kolme vastaan, 20 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Tämä on nyt hyväksytty. Onnittelen kaikkia asiassa vaikuttaneita tahoja, varjoesittelijöitä sekä muuta henkilökuntaa. Kiitokset. Please don't leave. Olkaa hyvä, älkää poistuko istunnosta. Meillä on toinen estyslistan kohta. Seuraavaksi käsittelemme estyslistan kohtaa 10. Se on neuvoston suositus potilasturvallisuudesta. En infektiot, jotka liittyvät terveydenhuoltoon. Rova Amalia Sartori, haluatteko että siirrymme välittömästi äänestykseen. Voimmeko tehdä niin? Paljon kiitoksia. Eli olkaa valmiin äänestyslistat eteen. Aloitan tarkistuksella numero. Jaha. Olkaa hyvä. Everybody got the voting list? Onko teillä kaikilla nyt äänestyslistat edessä? Could we start, please? Amendment number seven, Who is in favor? Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Meillä vastaan tyhjää. Tarkistetaan se sähköisesti. 32. Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei vielä ilmeisesti. Äänestys päättyy. 9 puolesta 34 vastaan. Tämä on hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 33 EPPn ja sosialistiryhmän suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa. 34 gruppa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 35 Sartori puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se sähköisesti, 37 sähköisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 20 vastaan. Se on hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 suullisella Alden tarkistuksella, joka on jo teksteissänne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 Keivan Alden suullisella esityksellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 Rovadaal puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta 56 tarkistetaan 56 mahdollinen virhe 56 sähköisesti puolesta tai siis äänestys alkaa toisin sanoen ja äänestys päättyy 10 puolesta 32 vastaan. Se on hylätty. Kiitos McCaven Tämä oli todella virhe. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappaleet tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 sinut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mietintöluonnos tarkistettuna. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 puolesta, ei tyhjiä ääniä, ei vasta ääniä. Lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 puolesta, ei ketään vasta, ei tyhjiä ääniä. Onnittelen Amalia Sartoria esittelijänä ja kaikkia asiaan vaikuttaneita tahoja. Kiitokset. So, uh... Sitten kohta 11. Bensiinihöyryn talteenotto henkilöautojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla. kolme sivua tarkistuksia. Ja kysyn herra Adamus Adamulta, joka korvaa herra papa Dimulissia. voimmeko siirtyä äänestykseen suoralta kädeltä herra Adamis Adamu. Teidän nimenne lukee esittelijän paikalla. Kysyn teiltä, voimmeko siirtyä Minulla ei ole mitään sanottavaa. Jatkakaa edetkää äänestykseen. Kiitokset. Tosiaan kiitokset. Tarkistus yksi, jos kaikki ovat nyt valmiina estyslistojen kanssa, kaikki valmiina, nyt lähdetään. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jaa. Puolesta 20 vastaan 29. Tämä on hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 Satu Hassi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 Hassi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 esittelijältä puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Tarkistus 11 sähköisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan. Tämä on hyväksytty. 24. Rouva Jörgensen Guen suullisella esityksellä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 Rova Korbelta ja Guen suullinen tarkistus puolesta vastaan. Minusta tuntuu, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpa sähköisesti. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Puolesta 28, vastaan 19. Se on hyväksytty. Tarkistus 26. Callanan EPPn suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Vain muutamia käsiä nousee ja tarkistetaan sähköisesti. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. 41 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää. Tämä oli selkeä hyväksytty. 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä varmuuden vuoksi. 27 Busekilta niin äänestys päättyy. 32 puolesta 8 vastaan. Tämä on hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Se on varmaan hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. tarkistusta 29 nyt tässä tarkistetaan herra Zeberiltä. Äänestys päättyy nyt. 21 puolesta 28 vastaan. Se on hylätty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Jaha, tarkistetaan. Tarkistus 14, toinen osa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 35 vastaan. Se on hylätty. 15 puolesta vastaan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 vastaan. Tarkistetaanpa tämä sähköisesti. Tarkistamme siis tarkistusta seitsemän esittelijältä. Äänestys päättyy nyt. Puoltoääniä 28, vastaan ja 22 on hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan. No tarkistetaan tämä sähköisesti nyt tarkistus 9. Äänestys päättyy. 27 puolesta 23 vastaan. Se on hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten mietintöluonnos äänestykseen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestystulos on 46 puolesta, yksi vasta ääni ja kolme tyhjää. Sain hyvän ehdotuksen, että ennen kuin juoksemme täältä ulos lounalle, niin muistutan teitä, että valokuva ja odottaa ulkopuolella, että otetaan sitten perhekuva meistä. Mutta nyt lainsäädäntöpäätöslauselma loppuäänestykseen sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 42 puolesta, yksi vastaa, ääni, neljä tyhjää ääntä. Onnittelen esittelijä herra Papadimulista. Toivottavasti herra Adamu vie terveiset esittelijälle. Kiitän kaikkia. Nyt olkaa hyvä, hyvät kollegat. Ne teistä, joilla ei ole liian kova kiire, niin mennään yhteisen valokuvaan salin ulkopuolelle. Valokuvaaja odottaa salin ulkopuolella. Siirtykäämme siis sinne yhteiskuvaan portaiden viereen.